ja sitä, että Turkki todella kunnioittaisi kriteereitä. Sitä ennen se ei voi liittyä Euroopan unioniin. Meidän täytyy edistää erilaisia mekanismeja, joiden kautta kolmansissa maissa voidaan viedä eteenpäin demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa. Kiitoksia ja pyydän anteeksi, että en lausut nimenne kenties oikealla tavalla, Rova Rodriguez. Kiitoksia, hyvät kollegat. Nyt jatkamme menettelyilman puhujalistaa. Yritän antaa puheenvuoron kaikille, jotka ovat sitä pyytäneet, mutta meitä kuitenkin kaikkiin pitäytyä minuutin puheaikaan. Ensimmäisenä kollega Litz. Herzlichen Glückwunsch Kati Piri für den ausgesprochenen guten und wichtigen. Kiitän Kati Piri erittäin hyvästä tasapainoisesta Turkki-mietinnöstä. Demokratiatilanne on huomattavasti heikentänyt Turkissa dramaattisella tavalla. Esimerkiksi kunnallisvaltuutettuja on pidätetty satamäärin. vapaus on myöskin vaarassa Turkissa. Herra Becker, journalistit, tämä journalisti, joka kollega mainitsi, häneltä vietiin työlupa. Hänen vaimonsa myöskin hankalassa asemassa. Ja Saksa eivät enää saa lehdistöakkreditointia. terroristi, joka toimii ZDF-lehden tai zdf kanavan hyöksi myöskään voi enää toimia, tehdä työtään Turkissa. Lehdistövapautta muutenkin loukataan jatkuvasti. Siksi on sitäkin tärkeämpää, että nopeasti lopetetaan liittymisneuvottelut, mutta kaikki neuvottelut ei pidä kuitenkaan lopettaa, koska yhteiskunta ja Turkin demokraattiset voimat, ihmisoikeuden, ihmisoikeuksien puolesta taistelijat, heitä täytyy tukea. Edustaja Ward, yksi minuutti. I have... Minä olen aina ajanut ihmisoikeuksia ja demokratiaa Turkissa mandatini alusta alkaen. En todella harmista nähdä, kuinka paljon tilanne on huonontunut viimeisen viiden vuoden aikana kun pyydetään, että liittymisneuvottelut keskeyttäisiin. Tämä on todella eh, kivuliasta, sillä minä olen todella vakuuttunut siitä, että Turkin tulevaisuus on Euroopassa. Olen koko ajan yhteydessä Turkin kansalaisjärjestöjen ja olen vakuuttunut siitä, että Turkin kansalaiset haluavat ihmisoikeuksia ja mm, niiden toteutuvan, mutta kuitenkin se, että eh, hallitus on toiminut kaikkienlaisia ihmisiä vastaan, eh, sekä vähemmistöjä että toimittajia että poliitikkoja ja kaikkia muita vastaan. Sen takia pystytä enää jatkamaan eh, kunnon vuoropuhelua. Saradoan, joka on kurdi toimittaja ja taiteilija, minä olen ollut hänen kumppaninaan Human Rights Watchin johtamassa hankkeessa, jossa haluttiin suojella toimittajaa. Hänet vapautettiin äskettäin, mutta hänen tapauksessaan tutkimuksensa kuitenkin osoittaa, kuinka turkviranomaiset käyvät kaikki, kaikkien kritikojen kimppuun. Sadat kurdit ovat nälkälakossa Abdullah Öcalanin eh, eristyksen takia. Tämäkin on yksi toinen ongelma Erdoganin kanssa. Edustama Vrides, yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja, puhemies. Turkista on tullut avoin vankila, jossa oikeusvaltioperiaatetta ei enää noudateta ja perusoikeuksia poljetaan. Valtio toimii islamistisen agendansa mukaan ja pyrkii laajentumaan. Ja suhteet, suhteet EU on myrkytetty pelkästään taloudellisen suhteiden takia ja tiettyjen intressien takia. Turkilla on velvoitteita EUta kohtaan ja pienen Kyproksen oikeuksia ei tässä ole noudatettu. EU on toiminut tässä niin, että Euroopan vastaiset voimat ovat nostaneet päätään ja haluavat nyt tuhota EUn. Ja tässä mietinnössä pitäisi esimerkiksi viitata asevientikieltoon, näin ei valitettavasti tehdä. Ja tulemme vielä katumaan tätä. Edustaja Miranda, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Erdogan et ses alliés ont... Kiitos. Kiitos puhemies. Erdogan on demokraattisia instituutioita mm, polkanut Turkissa, tämä hallinto on opposition vastainen, erityisesti kurdit ja HVD, anteeksi, HDP-puolue on kärsinyt ja mm, on saatu, olemme saaneet kirjeen Bodilian Sodin kanssa kävimme siellä joulukuussa ja sen jälkeen saimme tämä kirje, että pyydetään eh, neuvottelujen jäädyttäminen eikä keskeyttäminen. Vuoropuhelua on jatkettava ja oltava kriittisiä eh, Turkin suhteen ja tarkasteltava tulevia eh, paikallisvaaleja. Turkki ei ole Erdogan ja kurdit ja muut heidän kanssaan tätä yhteistyötä, heitä ei saa jättää yksin diktaattorin eh, eteen. Hän on yli 150 eh, virkailijaa irtisanonut ja valtavan määrä kansalaisjärjestöjä ja tiedotusvälineitä suljettu. Pyydän anteeksi, että loppui aika. Edustaja Sylikin otti yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Turkki edelleenkin loukkaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, omien kansalaistensa vapauksia. Saman ja aikaan se jatkaa edelleenkin toisen jäsenvaltion miettämistä. Ja sitten, miten voidaan vaatia, että parantaa suhteita Turkkiin, mikäli Turkki ei kerta kaikkiaan kunnioita velvoitteitaan ja nykyisiä sopimuksia, eikä se edes tunnusta Kyproksen tasavaltaa. Jotkut populistit kannattavat sitä, että keskustelut Turkin kanssa keskeytettäisiin. Hyvät kollegat, minä vetoaisin teihin. Äänestäkää sitä vastaan, että Turkki-sopimusta nostetaan paremmalle tasolle, koska Turkki loukkaa kaikkia unionin arvoja. Pikemminkin pitäisi painostaa Turkkia niin, että se pitäisi kiinni velvoitteistaan, sitoumuksistaan ja lopettaisi laittomuudet Kyproksen talousvyöhykkeellä ja auttaisi Kyproksen ratkaisun, Kyproksen tilanteen ratkaisuun löytymistä YK päätösasemien mukaisesti, jossa vaaditaan kahden, kahdesta alueesta muodostuvaa Kyprosta. Edustaja Florenza. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Tässä valokuvassa näkyy kuvan 8. marraskuuta 2018. Tuosta lähtien hän on ollut nälkälakossa ja hän pyytää, että Otsalan pääsisi pois eristyksestä, jossa hän on ollut yli 20 vuotta turkkilaisvankiloissa. Turkki on jatkuvassa poikkeustilassa. Tämä oli sotilasvallan kaappauksen jälkeen tapahtunut tilanne. Itse olen käynyt Ankarassa. Olen pyrkinyt olemaan mukana AKPn kahden edustajan prosessissa, Dimirtasin ja Yksakdakin prosessissa, mutta tätä meille ei sallittu, emme päässeet mukaan. Mutta tänään tapaan ihmisiä, jotka ovat täällä Strasbourgissa. He ovat Leila Guvanin tukijoita ja pyytävät hekin, että Ocalan pääsee pois eristyksistä. Please for one minute. Viimeisenä edustaja Funtelis, olkaa hyvä. Geografικά δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Δεν ασπάζεται και δεν επιθυμεί να... Maantieteellisesti Turkki ei kuulu Eurooppaan. Se ei edes yritä omaksua meidän arvojamme. Se syrjii uskonnollisia vähemmistöjä, mukaan luettuna kristittyjä. Erdoganin hallitus erottaa lääkäreitä, opettajia, syyttäjiä ja muita päivittäin – Vuodesta 1974 eteenpäin se on miehittänyt suurta osaa Kyproksen saaresta. Se toimii aggressiivisesti Kreikkaa vastaan ja loukkaa Kreikan aluevesiä. Se on kieltäytynyt allekirjoittamasta YK merioikeusyleissopimusta. yleissopimusta. Nyt pitäisi lopettaa keskustelut Turkin kanssa ja myöskin Turkin rahoittaminen ja vaatia sanktioita Turkkia vastaan. Turkin pitäisi lopettaa myöskin kaikki vaatimukset, jotka kohdistuvat Kreikkaan ja lopettaa Turkin miehittäminen. Turkki on murhaajavaltio, ei sen kanssa voi neuvotella, ei sillä ole mitään sijaa Euroopassa. Pyydän, että päätätte tämän keskustelun pitämällä oman loppupuheenvuoronne Aron komission jäsen, olkaa hyvä. Uh, Kiitos. Hyvät Edustajat, kiitos näistä kaikista kommenteista. Me kaikki on varmasti yhtä huolestuneita EU- ja Turkin välistä suhteista ja neuvosto on jo Turkin ehdotuksesta tullut siihen tulokseen, että liittymisprosessi on keskeytetty niin, ettei mitään uusia kappaleita voida aloittaa tai viedä loppuun. On tärkeää olla kriittisessä eh, kuitenkin yhteydessä Turkkiin niin, että kanat pysyvät auki, toisin kuin jotkut muut täällä täysistunnossa. Ajattelen, että tulli unioni asian vahvistaminen voisi olla hyvä tapa tässä edetä. Samanaikaisesti Turkin on kuitenkin todellakin toteutettava niitä sääntöjä ja arvoja, joihin se on sitoutunut ehdokasmaana ja Euroopan neuvoston jäsenenä. Me olemme korostaneet sitä, että pitää parantaa ihmisoikeustilannetta ja että kiistan alaiset asiat pitää ratkaista EU-jäsenvaltioiden kanssa. Ja näin tehdään jatkossakin. Komissio raportoi tulevaisuudessa vuosittaisen laajentumispaketin yhteydessä, joka on tulossa keväällä vielä lisää tästä asiasta. Ja käytämme eri välineitä, kun haluamme tukea hyvin elävää kansalaisjärjestöä Turkissa ja niitä Turkissa, jotka ovat sitä mieltä, että demokraattinen yhteiskunta toteutuu silloin, kun vastuuvelvollisuus toteutuu ja jako. Kiitos. Kiitos. Ministeri Chod saa seuraavaksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Honorable members, ladies and... Hyvät parlamentin jäsenet, naiset ja herrat. Lopuksi haluaisin kiittää teitä erittäin hyödyllisestä keskustelusta, jossa kuuntelin tarkkaan sitä, mitä sanottiin. Ja panen merkille sen, että toimielimemme suhtautuvat hyvin samalla tavoin moniin kysymyksiin. Haluamme jatkaa rakentavaa vuoropuhelua ja sitoumuksiamme ja Voin vakuuttaa teille, että neuvosto seuraa tarkkaan sitä, mitä Turkissa tapahtuu ja myös kiinnittää huomiota näihin tärkeisiin kysymyksiin, joista täällä tänään puhuttiin. Meillä on tämän viikon lopussa 54. Turkin ja EUn välinen kokous. Ja olemme onnistuneet katsomaan tarkkaan suhteitamme ja tuomaan esille jälleen myös yhteistyöhön liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. Välitämme turkkilaiskumppaneillemme sen selkeän viestin, että heidän täytyy pikaisesti ja kiireellisesti puuttua näihin avoimiin kysymyksiin, joihin puututte sekä mietinnössänne että joihin komission neuvosto on puuttunut. Samalla uskon, että kaikki osapuolet voivat hyötyä eri tasojen tehostetusta vuoropuhelusta. Puheenjohtajavaltiona yhdessä jäsenvaltioiden ja komission kanssa teemme voitavamme, jotta asioissa päästäisiin eteenpäin. Ja lopuksi haluaisin kiittää Euroopan parlamentin panoksesta ja esittelijä Kati Pirin ponnisteluista siinä, että hän käsitteli kattavasti kehityskulkuja Turkissa. Euroopan parlamentin rooli on tärkeä laajemmassa poliittisessa kontekstissa, jossa toimimme. Ja sekä Turkin että EUn jäsenvaltioiden kansalaisten mukaanottaminen demokraattisiin keskusteluihin on jatkossakin tärkeää, ja se on sekä EUn että Turkin intressien mukaista. Jälleen kerran kiitoksia huomiostanne. Uh, Kiitos, rouva ministeri. Nyt pyydän, että esittelijä edustaja Piri tekee johtopäätöksen keskustelun kautta pari minuuttia puheenaikaa. Kiitos komission jäsen, ministeri, kollegat. Palatakseni ensin siihen, että neuvoston edustajan sanoi, että sanoitte, että kaikki viestintäväylät täytyy pitää avana Turkin kanssa. Olemme samaa mieltä. on aina, joka pitäisi sulkea, koska siitä on tullut naurettava koko harjoitteesta. Te ministeri sanoitte, että me pistämme merkille asiat ja seuraamme kehittämistä. Viime perjantain kokouksessa Turkin presidentin kanssa te asetitte ihmisoikeudet esityslistanne päällimmäiseksi asiaksi. Olen iloinen tästä. Olisin kuulla neuvoston puolelta sen, kuinka te aiotte auttaa Turkin demokraatteja. Lisää rahaa halutaan ihmisoikeustaistelijoille ja haluamme edistää perusoikeuksien kunnioittamista myös kauppasuhteiden saralla. Toivon todella, että neuvosto keksi hieman hienostelemaan strategiaan kuin se, mitä toistaiseksi on noudatettu Turkin kanssa. Se, ettei mitään johtopäätöksiä tehtäisi neuvotteluprosessin osalta, tämän kuulin viiden kollegan suosta. Nyt pitäisi lopettaa keskustelut, siis nyt pitäisi lopettaa keskustelut presidentti Erdoganin kanssa liittymisestä. Ei näistä neuvotteluissa ole järkeä. Tästä on tullut suorastaan naurettavaa eikä mitenkään uskottava. Kuulin, että äärioikeiston edustajat, jotkut kansanpuolikin edustajat sanovat, että pitäisi mennä askel pidemmälle, ei pelkästään lopettaa keskusteluita, vaan pitäisi viedä hakija asema pois Turkilta ehdokasmaa asema. Tämä hieman yllätti. Kymmenen vuoden ajan meillä on ollut kansanpuolesta Turkkia käsittelevä esittely, joka ei koskaan tätä vaatinut. Onko nyt todellakin kyse ihmisoikeusloukkauksista, mikäli on, niin olkaa mukana parlamentin enemmistössä ja vaatiikaan liittymisneuvottelujen keskeyttämistä. Kenties on hieman toiveikas vielä itse. Toivon, että tulevina vuosina ja vuosikymmeninä tilanne Turkissa paranee. Uskon, että olemme kaikki samaa mieltä siitä, että Turkin asiat voivat muuttua. Tämä tarkoittaa sitä, että lopullista stoppia ei pitäisi ikuisiksi ajoiksi pistää liittymisneuvotteluille Turkin kanssa. Ah, Kiitos kollegat. Keskustelu päättyy. Äänitys toimitetaan huomispäivänä. Nyt haluaisin esittää joitakin ilmoitusasioita. Edespäivänä puhemies ilmoitti työjärjestyksen artiklan 171 kohdan 1 kohdan B tulkinnasta, jotta perussopimusvaliokunta ehdottaa, koska vastalauseita oli esitetty 24 tunnin sisällä, tämä tulkinta katsotaan hyväksytyksi työjärjestyksen artiklan 226 mukaisesti. Selvä ilmoitusasia. Mitä tulee suosituksiin päätöksiksi, jotka ekonvaliokunta esittää, että ei vastutettaisi delegoituja säännöksiä, joista ilmoitettiin eilisen istunnon aluksi, tämäkään osalta vastalauseita ei ole esitetty 24 tunnin aikarajan sisällä. Työjärjestyksen artiklan 105 kohdan 6 mukaisesti suositukset katsotaan hyväksytyksi. Ne tullaan julkaisemaan hyväksyttyjen tekstien joukossa huomispäivänä keskiviikkona 13. maaliskuuta 2019. Hyvät kollegat, nyt me etenemme seuraavaan asiaan esityslistallamme. Kyse on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumasta. Aiheena on hätätilanne Venezuelassa. Käsittääkseni komission jäsen Mimicha korvaa täällä korkea edustajaa. Olkaa hyvä. Aivan ensiksi sanoisin, että on hienoa, että Euroopan parlamentti on jatkuvasti seurannut Venezuelan tilannetta. Te olette sitoutuneita siihen, että maan kriisiin saataisiin hyvä ratkaisu. On tärkeää käyttää kaikkia mahdollisia välineitä, jotta voidaan kannustaa rahnomaiseen demokraattiseen ratkaisuun, jotka, mm, joka onnistuisi uskottavien ja vapaiden presidentinvaalien avulla. Sen jälkeen kun viimeksi puhuttiin Venezuelan tilanteesta täysistunnossa tammikuun lopulla, jännite ja kahteen jakautuminen on pahentunut ja elinolot ovat huonontuneet. Yhä useampi venezuelalainen lähtee maasta UNHCRn mukaan noin 2,7 miljoonaa venezuelalaista on poistunut maasta 2015 alkaen ja tämä määrä voi nousta viiteen miljoonaan ennen vuoden loppua, jos kriisi entistään pahenee. Äskettäinen koko maan kattava sähkökatkos, joka vaikuttaa vielä joihinkin osavaltion pahentaa tilannetta terveyspalveluissa ja vesi ja elintarvikehuoltoa. Kuten kaikki tietävät, tämän kriisin taustalla on poliittinen ja institutionaalinen ongelma. Nykytilanne on kehittynyt vuosien kuluessa, kun demokratian kimppuun on käyty ja myös perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien ja perustuslain kimppuun. Ja siksi tarvitsemme poliittisen ja demokraattisen ratkaisun tähän kriisiin. Sen pitää olla rauhanomainen ja venezuelaisten rakentava. Poliittiset vangit on vapautettava ja Parlamentille on annettava takaisin sen toimivaltuudet, koska se on tällä hetkellä ainoa demokraattisesti valittu elin koko maassa. Me olemme myös toistuvasti pyytäneet, että Persuslain pohjailta eh, olisi eh, immuniteetti kaikille eh, parlamentin edustajille ja sen puhemiehelle Juan Guaidolle taattu. Heidän pitää voida toimia mm, pelkäämättä, että tulee kosto toimia tai pelottelua. Me emme halua, että käytetään voimakeinoja tilanteen ratkaisemiseksi. Kaikki sotilaiset ratkaisut johtaisivat vain lisää ihmisoikeusrikkomuksiin ja Venezuelan kansan lisää kärsimyksiin. Samanaikaisesti on kuitenkin keskeistä välttää, että mm, väkivalta eskaloituu maan sisällä. olemme pyytäneet, että lopetettaisiin hyökkäykset ja pelottelut, jotka kohdistuvat sivileihin ja lainsäätäjiin sekä turvallisuusjoukkoon että Eh, muiden sotila, eh, asestautuneiden tahojen toimesta. Ainoa tapa nyt on järjestää demokraattiset, oikeudenmukaiset, avoimet presidentin vaalit. Tämä on EUn tavoite ja siihen on pyritty kansainvälisen kontaktiryhmän perustamisella – Tämän ryhmän tarkoituksena on saada aikaiseksi sellaiset olosuhteet, että voidaan pitää poliittinen prosessi, joka johtaa vapaisiin ja oikeudenmukaisiin presidenttivaaleihin. Kontaktiryhmä on asettanut aikataulu, jonka puitteissa voidaan katsoa, pystytäänkö saamaan takeet sille, että vaaliprosessi on todellakin uskottava vaalivalvonta elimiä on uudistettava lähtien liikkeelle Eh, kansallista vaalineuvostosta. Eh, Vaaliluettelo on päivitettävä. Kaikkien poliittisten puolueiden ja johtajien on voitava osallistua eh, valkanpaluun tasa-arvoisesti. Poliittiset vangit pitää vapauttaa. Tarvitaan myös riippumattomia tarkkailijoita vaaleihin. Meidän ehdotuksemme tarkoituksena ei ole nyt vaan saada lisää aikaa, vaan olemme vakuuttuneita siitä, että kansainvälisen yhteisön avulla voidaan saada tämä poliittinen prosessi taas käyntiin ja uudet presidentin vaalit järjestettyä. Ja sillä välin on kuitenkin huomioitava kansan kiireiset tarpeet. Ei voida jäädä odottamaan poliittista ratkaisua, koska ihmishenget ovat vaarassa. Humanitaarisen avun on päästävä maahan ilman eh, esteitä ja sen on saavutettava ne, jotka sitä tarvitsevat. Kahden viimeisen vuoden aikana Euroopan unioni on eh, siitä on yli 67 miljoonaa euroa eh, humanitaariseen ja kehitysapuun ja olemme valmiita lisäämään tätä määrää. Kontaktiryhmä tutkii mahdollisuutta perustaa kansainvälinen mekanismi, jolla koordinoidaan ja toimitetaan humanitaarista apua Venezuelan sisällä. Ja tämä läheisessä yhteistyössä YK on kanssa ja kansainvälisten ja paikallisten kumppaneidemme kanssa apu on toimitettava riippumattomasti lähtee liikkeelle kansan todista tarpeista eikä poliittisesta tarkoitusperistä. Ja se pitää jakaa riippumattomien toimijoiden avulla niin, että YK prosessia johtaa apua ei koskaan saa politisoida ja sen tarkoitusperien pitää aina olla humanitaarisia. Kansainvälinen kontaktiryhmä nyt työstää näitä kahta pääasiaa, vaaleja ja humanitaarista apua. Ryhmä lähetti eh, teknisen eh, vierailijaryhmän helmikuussa keskustelemaan siitä, miten voidaan saada kunnon takeet presidentinvaaleille, mutta myös siitä, miten pystytään toimittamaan humanitaarinen apu eh, vanhempien eh, virkailijoiden kokous pidettiin ja tästä asiasta eh, kerrottiin, miten oli edistytty ja maaliskuun lopulla Latinalaisessa Amerikassa pidetään lisää kokous. Me Venezuelassa emme suhtaudu tähän asiaan neutraalisti. On yli miljoonaa ihmistä Euroopassa, joilla on Venezuelan passi tai perhe Venezuelassa. Me haluamme huomioida Venezuelan kansan muutostoiveet. Muutosta ei kuitenkaan voi pakottaa ulkopuolelta. Kestävä ratkaisu voi tulla ainoastaan Venezuelan kansalta itseltään. Me olemme valmiita tekemään kaiken mahdollisen, jotta voidaan varmistaa, että venezuelaiset voivat itse päättää omasta kohtalostaan. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi puhuvat poliittisten ryhmien edustajat ensinnä. Ensimmäiseksi edustaja Gonzales Pons, kaksi minuuttia kansanpuolen nimissä. Hyvät naiset herrat, jos meillä yhtäkkiä olisi enää sähköä, niin äh, sairaalassa tehohoidossa olevat tunnissa menehtyisivät, emme saisi pian vettä, päivässä elintarvikkeet jääkaapeissa menisivät pilalle. Ja viidennestä päivästä eteenpäin dialyysipotilaat alkaisivat menehtyä. Tämä olisi valtava katastrofi, mutta näin käy Venezuelassa. Siellä on oltu yli 100 tuntia ilman sähköä ja sen maan kansalaiset joutuvat kärsimään nälkää ja janoa. Heillä ei ole lääkkeitä. Ja maan valuutta on arvoton. Maduro on johtanut maan, maansa kuoleman. He eivät pysty ratkaisemaan ongelmia, joita ovat itse synnyttäneet. Euroopan unionin pitää peräänkuulta sitä, että kaikki poliittiset vangit eh, Luis Carlos Diaz ensisijassa vapautetaan. Hän on espanjan journalisti. Meidän täytyy laatia entistä pidempi sanktioiden luettelu. On järkyttävää, että sotilashenkilöstö Venezuelasta juhlii Madridissa samalla kun kansa kärsii. Uutiskuvat näyttävät ihmisiä, jotka Karakasissa ottavat juodakseen likaista vettä joesta. Demokratia Venezuelassa on meidän demokratiamme ja heidän nälkänsä pitäisi olla meidän nälkäämme. Jos me todella uskomme, että tässä on kyse periaatteista, emme saa jättää Juan Guaidoa, Guaidoa tai Venezuelan kansaa yksin. Ää... Seuraavaksi SND-ryhmän nimissä edustaja Harigi Atondo. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minulla ei ole enää mitään lisäsanoja toimintaksi Nicolas Maduro, mutta nyt voidaan myös miettiä tulevaisuutta. Se on hyvin dramaattinen, ei ainoastaan siksi, että sähköä ei ole, vaan myös siksi ehkä olen väärässä, mutta kuitenkin pelkään, että siellä on yhä enemmän riskejä, että tulee sisäinen konflikti Venezuelassa. Toivottavasti olen väärässä, mutta maan tuho voi johtaa tulikin siihen, että siellä tapahtuu yhteiskunnallista mm, yhteenottoa tai jopa pahempaa. Ja siksi tämä kontaktiryhmä on mielestäni hyvä. Hyvä, että Euroopan unioni etsii rauhanomaista demokraattista ratkaisua tilanteeseen. Ja itse asiassa ainoat, jotka voivat puhua sekä hallituksen että opposition kanssa, ovat Eurooppa, Ecuador ja Bolivia. Ja näiden maiden on tätä sovintoa etsittävä rauhanomaisesti muuta ratkaisua ei ole, jotta ei tulisi yhteenottoja. Tarvitaan demokraattinen ja rauhanomainen ratkaisu. Kiitos. Edustaja Tanak, yksi minuutti. Olkaa hyvä. ECR-ryhmän nimissä. Luulen, että teidän mikrofoninne ei ole päällä, edustaja Tanak. Puhemies, Viime torstaina tapahtunut voimalla onnettomuus on jälleen kerran isku Venezuelan kansalle. Viimeaikaisin haaste pitkän kärsimyksen jälkeen, kun kansa muutenkin on nujerrettu. Vieläkin on vaikea tietää, missä mennään, koska jatkuvasti väitetään, että kyse on Yhdysvaltain sabotaasista. Ihmistä on vaikea tietää, mikä totuus on. Pikemminkin kyse on monien vuosien korruptiosta ja huonosta hallinnosta Chavezin kaudella. Siitä tämä ongelma johtuu. Nyt tämä kaikki jatkuu Maduron kaudella. Kaikki nykyiset pyrkimykset korjata tilanne ovat johtaneet siihen, että ongelma vain pahenee yhä enemmän pieniä voimaloita verkossa on romahtamaisillaan. 80 prosenttia kansalaisista nyt kärsii tilanteesta. Sairaalat ja muut tärkeät palvelut ja infrastruktuurit ovat vaikeuksissa. Vetoisin kaikkiin ja vielä mukana olevien jäsenvaltioihin, että ne tunnustaisivat Juan Guaidon väliaikaiseksi Venezuelan presidentiksi, niin että jonkinlaista helpotusta saataisiin tämän murtuneen maan tilanteeseen. Edustaja Naarta, yksi minuutti. nimissä, olkaa hyvä. Venezuela vive una profunda crisis de violaciones. Kiitos. Venezuelassa rikotaan massiivisesti ihmisoikeuksia. Siellä ei ole eh, ruokaa eikä lääkkeitä. Siellä on väkivaltaa ja poliittista sortoa. Yli kolme miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään maasta. Nikolas Maduran sosiaalisen kontrollin eh, toimintatapa niitä vastaan, jotka haluavat muutoksia, on kauhea. Hallitus käy kimppuun, köyttä syytettyjen ihmisten kimppuun, mutta ihmisiä sitten kuitenkin siellä tapetaan. Nämä eivät ole minun sanoja, vaan Amnestin 20. helmikuuta julkaiseman raportin sanoja. Jo suuri määrä ihmisiä on työttömiä. kuusi dollaria kuukaudessa on vähimmäispalkkaa. Venezuela on numero 168 eh, korruptiolistalla Afganistanin ja Syyrian rinnalla. Nämä ovat maita, joissa on sota, mutta Maduro käy sotaa oman kansaan vastaan. Oikeudesta ei voi puhua, koska Maduro nimittää tuomarit. Siellä tapahtuu laittomia mm, teloituksia, niin kuin Amnestin raportissa sanotaan. Ja siellä ihmisiä kidutetaan. Ei ole demokratiaa, parlamentti, joka valittiin demokraattisesti. Sen rinnalle perustettiin toinen Maduron toimesta perustettu eh, kansalliskokous. Guaido on legitiimi presidentti eikä Maduro. Viisi päivää sieltä on jo puuttunut sähkö ja ihmiset käyttävät eh, likaisen Guaide joen vettä juodakseen, mutta tässä kuitenkin sanotaan, että pitää tukea tätä prosessia, mutta ei pidä unohtaa niitä, jotka vaativat sähköä, ravintoa ja lääkkeitä. Minä pyydän solidaarisuutta Venezuelan veljillemme ja pitää käydä tämän kleptokraatti Maduro-hallinnon kimppuun sanktioilla minuuttia. Kiitos puhemies. Venezuelan tilannetta on käsitelty todella monta kertaa tässä parlamentissa, mutta humanitaarisiin tekosyin on äh, jollakin tavoin viety eteenpäin erilaisia sotilaallisia toimia. Katson Libyaa, Syyriä, siellä samalla tavoin valehdellaan ihmisoikeuksista. Kaikkein tärkeintä on aina kaasu ja öljy. Libya tuhottiin täysin, samoin Syyriassa ja nyt Venezuelassa käytetään samoja valheita – on esimerkiksi sabotoitu sähköjärjestelmiä. Por los seguidores de Guaidó. Mentiras para ayudar. Guaidon tukijat levittävät myös valheita. Ja näillä valheilla halutaan vain peitellä sitä, että halutaan kaata hallitus, josta ei pidetä. Ei, ei välitetä sadoista lapsista, jotka kuolevat jatkuvasti, tai henkilöistä, joita on murhattu Kolumbiassa. Älkää enää valehdelko, älkää viekö eteenpäin tätä järkyttävää tilannetta. Päästäkää irti Venezuelasta. Eh, Edustaja Papadakis, yksi minuutti sitoutumattomien nimissä. Hyvät kollegat, ehdottaisin, että Nyt kuuntelisin edustaja Papadakista, niin kuin mekin kuuntelimme teitä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Venezuela sinä armodios... Kiitoksia, puhemies. Vain Venezuelan kansa voi päättää omasta tulevaisuudestaan ja omista sisäasioistaan ja tuomita imperialistiset pyrkimykset, jotka kohdistuvat maahan ja kaiken tyyppiset kontaktiryhmät ja muut keinot, joilla EU ja sen kumppanit Latinalaisessa Amerikassa pyrkivät sotkeutumaan maan asioihin ja kumomaan vaalilla valitun presidentin. Eivät he välitä Venezuelan kansalaisista, he haluavat vain hallinnoida maan energiavaroja. Kyse on rikkaasta maasta. Kyse on vallankaupasyrityksestä, joka kohdistuu lailliseen hallitukseen, ja verokkeena ovat humanitaariset toimet. Me tuomitsemme kaikki nämä tällaiset kommervenkit ja tuemme Venezuelan kansaa ja kommunistista puolueista. Imperialismi voidaan voittaa ja kansan tahto loppujen lopuksi voittaa. Panseri, please. Edustaja Panseri, yksi minuutti. Grazie, Kiitos puhemies. Päätöslauselman hyväksymisen jälkeen joitakin viikkoja sitten pohdin, mikä on Euroopan parlamentin päätehtävä jotta se voi auttaa ratkaisemaan Venezuela-ongelman. Ensimmäisenä pitäisi vastata tässä keskustelussa eroon propagandasta. Poliittinen pattitilanne on sellainen, että pitää löytää demokraattinen ratkaisu vaalien, uskottavien ja riippumattomien vaalien kautta, ainoastaan rauhanomaisin ja demokraattisin keinoin. Muita vaihtoehtoja ei ole eikä voi olla, koska ne aiheuttaisivat entistä suurempaa tuskaa kansalle. Tarvitaan humanitaarista tukea oikein, oikeiden kanavien kautta. Ja olen sitä mieltä, että muut keinot olisivat todella vain haitallisia. Jotta tämä vaikea tilanne voitaisiin ratkaista, on, että käytetään poliittista älykkyyttä. yksi minuutti. Kiitos puhemies. Tiedättekö, miksi Venezuelassa on pimeää? Siksi, että rikolliset tarvitsevat pimeyttä tehdäkseen rikoksia. Maduron hallinto on eh, korruption perusta ja siksi tässä eh, rikassa maassa ei ole ruokaa eikä lääkkeitä. Maduro on vastuussa kaikista eh, ihmisten ja vauvojen kuolemista sairaaloissa. Hän, hänen hallituksensa myös Luis Carlos Diazin pidätyksestä. Vastuussa hän on Espanjan kansalainen, Euroopan kansalainen toimittaja, joka tänään pidettiin. Ja siellä halutaan lisää pimeyttä siksi, että halutaan ihmiset näin massamurhata ilman yhtään luotia. Tiedättekö, mitä hyötyä on kontaktiryhmästä? Se on ihan naurettava. Millaista on, kun viisi päivää ei ole sähköä, mikään ei toimi, ei voi ostaa ruokaa, ei saa rahaa, pankista ei ole vettä. Siellä on väliaikainen presidentti, joka on legitiimiä. Hänellä on suunnitelma, johon olemme sitoutuneet. Nyt pitää pitää vapaat vaalit, jos tämä on hänen suunnitelmansa, että tämä pitää olla Euroopan suunnitelma. Hän, Juan Guaido, on meidän ainoa yhdyshenkilömme. Rova niin pitää vain soittaa hänelle ja kysyä, mitä Euroopan unioni voi tarkalleen ottaen tehdä hänen puolestaan ja venezuelaisten puolesta ja sitten ryhtyä toimiin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gomez, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Venetsian kansalaisilla hyvin vähän ruokaa, heillä ei mahdollisuutta päästä kouluun, heillä ei ole polttoainetta, sairaassa ihmiset kuolevat, Venezuela on kuilun partaalla. Madurasta täytyy päästä eroon, Venetsian kansan täytyy hänet syrjäyttää ja maasta täytyy järjestää vapaat vaalit. Ja armeijan täytyy suojella kansalaisia. Huomekauppa ja korruptio täytyy tuomita Kansainvälisen yhteisön täytyy tehdä selväksi, että Maduro saatetaan tuomioistuimen eteen vastaamaan teoista. Hänen täytyy ymmärtää, että hänen täytyy kerta lopettaa korruptio ja kansan hyväksikäyttö, joka on johtanut maan kuilun partalle. Kyse on vain ajan ajasta, kyse on vain, on vain ajan kysymys. Muuten Maduro vain jatkaa kamottavaa kärsimystä, jonka kourissa kanssa ovat. Euroopan unionin täytyy tehdä tämä viesti selväksi. Seuraavaksi edustaja Charanzova, yksi minuutti. Gracias. Eh, Venezuela está al borde del colapso. Kiitos. Venezuela on romahduksen par- partaalla. Ja se, mitä nyt viime päivinä on nähty, vahvistaa sen, että Maduro ei ole maan tarvitseva johtaja, vaan tyranni jälleen kerran esimerkki siitä, mitä Venezuelan kansa joutuu kärsimään hallituksen takia, joka ei heitä kunnioita. Sähkökatkos on jälleen osoitus siitä, että EU ei voi enää odottaa. Meidän täytyy laajentaa valikoivia seuraamuksia ja varmistaa se, että hallitus luopuu vallasta rauhanomaisin keinoin. Euroopan unionilla on kaksi vaihtoehtoa. Joko aktiivisesti tukea laillista, rauhanomaista ja demokraattista ratkaisua, kuten sitä, mitä Juan Guaido ehdottaa, tai se voi jäädä odottamaan ja todistamaan entistä useampia kuolonuhreja, kärsimyksiä ja rikoksia, kunnes Venezuela romahtaa valtiona täysin. Me voimme itse valita. Meidän pitää kunnioittaa demokratiaa ja maan perustuslakia. Ja tämä tietysti pitää sisällään sen, että tunnustamme Guaidon virkatekevänä presidenttinä. Toivottavasti voimme pian vastaanottaa presidentti Guaidon tähän parlamenttiin. Thank you, uh, colleagues. I have a long list of... Hyvät kollegat, meillä on hyvin pitkä luettelo pyynnöistä menettelyyn ilman puhelista. Pyrin antamaan puheenvuoron mahdollisimman monelle, vaikka olemme aikataulusta jäljessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien täytyy pitäytyä yhden minuutin puheaikaansa. Mikäli puheaika ylittyy, joudun lyöntämään listaa. Onko tämä sininen kortti, mitä te siellä heiluttelette? Te olette kyllä puhelistalla. No nyt olisi joka tapauksessa liian myöhäistä pyytää puheenvuoroa. Joten hyvä kollegat, nyt aloitamme menettelymme puhujalistaa ja te arvon Edustaja, saatte puheenvuoron ensin. Venezuela é uma situação Puhemies, Venezuelan tilanne on hätätilanne. Tämän sähkökatkon myötä olemme nähneet selvemmin, kuinka hirveä tilanne siellä on ja nälkäkin vallitsee, mutta nyt on todellinen hätää, tarvitaan vettä ja sairaalat ovat suurin piirtein kiinni, tarvitaan todellakin ihmisten terveydelle apua. Ihmiset voivat jopa menehtyä. Nyt siellä ei ole enää vain diktatuuri- ja demokratiaongelmia, vaan kyseessä on todellakin elämä ja kuoleman kysymys. Siellä on humanitaarinen kriisi. Ja haluaisin sanoa, että tässä parlamentissa moni parlamentti on usein sanonut, että näin vielä käy. Ja näin sanottiin siis, ja tämä pitää tehdä selväksi. Kansainvälinen yhteisö on ollut mitään tekemättä, eikä ole myöntetty. Kyseessä on diktaattori, hallinto. Maduro on itsevaltias ja hän on tässä mielessä myös murhaaja omien, oman kansan suhteen. Meillä on pitkä luettelo, joten vain minuutti kullekin. En halua keneltäkään viedä puheenvuoroa. Edustaja Faria seuraavana. Muito obrigado, senhor presidente. E Kiitoksia puhemies. Taistelu vapauden ja demokratian puolesta Venezuelassa on kestänyt pitkään, kuten kollega sanoi. Toteaisin, että Venezuelan kaltaisessa maassa, jossa ei ollut sähköä enää ollut neljään päivään, on valtavia ongelmia. Supermarketteja ryöstetään sairaaloissa, keskuset kuolevat sairaalta sairaala, sairaat ihmiset kuolevat sairaaloihin, koska laitteet eivät toimi. Koko sähkön jakelu, infrastruktuuri on romahtanut. Amerikkalaisten apu ei riitä. Miljoonat ihmiset pakenevat Euroopasta. Sähkön puute on johtanut ryöstelyyn ja diktatorinen valta, vallan, dikta, diktaattorinomaiset toimet vallankäyttävät ovat johtaneet tähän kaikkeen korruptio ja kleptokratia ovat johtaneet jopa rikoksiin ihmiskuntaa vastaan. Unionin täytyy ryhtyä sanktioihin maata vastaan, mikäli tilanne jatkuu. Sytuacja Venezuela on rzeczywiście dramatyczna. To dramat. Venezuelan tilanne on dramaattinen, jos ajatellaan lapsia, äitiä ja vanhuksia kaikkia perheitä, mutta haluan kuitenkin sanoa, että ne ajatukset, mitkä täällä on kuultu, eivät ole luotettavia, jos ajatellaan todellista tehokkuutta, sillä meidän poliittiset toimemme ovat vaikutuksiltaan hyvin pieniä. Meidän pitää huomioida se, että kansainvälinen mielipide on saatava liikkeelle ja myös kansainvälinen tai inhimillinen apu ei saa unohtaa, että Venezuelassa on tilanne jo kehittynyt vuosikausia näin ja tämä keskustelu ei auta Venezuelaa, jos emme ryhdy johdonmukaisiin toimiin, jos emme hyvin läheisesti seuraa sitä, miten humanitaarinen apu pääsee paikalle, muuten sinne tulee kaos. Sara Franca Sanchez, yksi minuutti, olkaa hyvä. usurpador de Venezuela se mantiene, se está desmoronando, se mantiene solo. Maduron valkaapanut hallitus pysyy vallassa ainoastaan siksi, että siellä käytetään likaisia voimatoimia kansaa vastaan, kuinka paljon kansan pitää vielä siellä kärsiä ja kuinka paljon eh, kuolemia pitää aiheutua tämän vuosittainen sosialismin kokeilusta ennen kuin se täysin romahtaa maan tilanne. On ihan kaoottinen, hyvä puhemies, ja siitä huolimatta eh, sortotoimet eivät lakkaa. Täällä ajattelin sitä toimittajaa, josta täällä on nyt puhuttu. Vaadimme hänen vapauttamistaan ja myös eh, Air Euroopan eh, lentokoneen miehistöä on häiritty ja Brasilian ja Kolumbian rajoilla on humanitaista apua tuhottu. Hyvä puhemies, yhteisö, kansainvälinen yhteisö ei voi olla ryhtymättä toimiin, kun siellä ihmisoikeuksia poljetaan. Nyt on käytettävä sanktioita, diplomaattisia sanktioita myös, hyvä komission jäsen. Täällä ei ole mitään sanottu. Now for one minute. Edustaja Jimenez, yksi minuutti. que uno de los países más ricos en Venezuela on resurssiensa osalta maailman rikkaimpia maita. Se on ollut nyt monta päivää historiansa hankalimmassa energiakriisissä. Tässä ei ole kyse mistään salajuonista, vaan tästä sosialistisen hallituksen toiminnasta. Kuten tässä toverit ovat sanoneet, ihmiset etsivät saastunutta vettä, ihmiset kuolevat sairaaloissa – mutta vuodesta 2013 sähköinfrastruktuuri on ollut Venezuelassa sotilasomistuksessa ja Kuuba vie maasta valtavia määriä öljyä. Sähkölaitokset pitää palauttaa kansalaisille, joita virkatekevä presidentti Guaido edustaa. Täytyy myös puuttua siihen, miten Maduro toimii Kuuban suuntaan. Tämä kaikki on hyvin tärkeää. Gracias, presidente. Komisario. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen puutteet ja nälkä, lääkkeiden puutteet, korruptio, kaikki nämä ovat vuosikausia vaikeuttaneet venezuelaisten tilanteen ja siksi Maduro kävisi eh, vaalit ja keksi tämän kansalliskongressin ja sitten tulivat sähkökatkot tämä maa on, niin sen johto on täysin kykenemätön toimimaan ja kansainvälinen yhteisö jo tutkii sitä, onko hän polkenut ihmisoikeuksia. Siellä pystyttiin, pystymme kuulemaan eh, Maduron uhreja, ihmisiä, jotka ovat koulutettuja, jotka olisivat voineet jossain muualla elää, mutta he kuitenkin joutuvat elämään eh, nälkää kärsien ja he haluavat vain vapaan rauhallisen maan kontaktiryhmää voi ratkaista. Ongelma tarvitaan yhteinen eurooppalainen kanta ja vapaat vaalit nyt saman tien. Vastustan kaikkia sellaisia ratkaisuja, jotka eivät ole kansainvälisen oikeuden mukaisia. Edustaja Miranda, yksi minuutti. Gracias, presidente. Apagón. Kiitos puhemies. Kyllä, maassa on sekä sähkökatkos että informatiivinen tietokatkos. Oletteko hyvä komission jäsen lukenut New York Timesin artikkelin? Siinä on monia valeuutisia, valheita ja pahinta on se, että monet konservatiivi jäsenet täällä eivät välitä venezuelalaisista. He eivät myöskään ole kiinnostuneita Montevideon kontaktiryhmästä. Se usein jätetään syrjään kun ratkaisua etsitään. Ette halua vuoropuhelua, vaan jatketaan vanhan malliin. Ostetaan öljyä ja raha menee aina kaiken edelle. Pian äärioikeisto valtaa teidän paikkanne. Tästä teidän pitäisi olla huolissanne. Edustaja Senra, yksi minuutti. Sí, gracias, komissario. Kiitos komission jäsen Hyvä. Kollegat, minä pyydän nyt neljä asiaa. Ensinnäkin jättäkää Venezuela rauhaan, jotta, niin kuin komissaari sanoi, venezuelaiset itse voivat päättää tulevaisuudestaan. Toiseksi ei saa olla kyynisiä, jos todella kiinnostaa demokratia ja ihmisoikeudet, niin pitää tuomita hyökkäykset eh, Yhdysvaltain hyökkäykset, sellaiset hyökkäykset, jotka ovat aiheuttaneet tämän sähkökatkoksen, josta on täällä paljon puhuttu, mutta ei kerrota, mistä se on lähtöisin. Ja kolmanneksi pitää huomioida Venezuelan kansa, eikä olla kiinnostunut sen öljystä, pitää ottaa kädet pois Venezuelasta ja saada aikaiseksi sellaista politiikkaa, joka todellakin lopettaisi työläisten köyhtymisen ja ei pidä rikastuttaa lisää monikansaisia yrityksiä. Kiitos arvoisa puhemies. Jälleen kerran keskustelemme Venezuelasta parlamentissa. Kun käymme tätä keskustelua ja puhumme maan sähkökatkosta, puhumme ikään kuin tämä viittaisi kaataman hallituksen. Jotkut eivät ole rauhaa etkä vuoropuhelua. Teidän yrityksenne ja teidän tuke, tukenne taatumukselliselle oppositiolle ja pyrkisimme kaataa hallitus, kaikki nämä tulevat epäonnistumaan. Oppositio on polttanut humanitaarisia ajoneuvoja rajalla. Se, että ei kuulita YK peruskirjaa, se pitää tuomita. Nyt pyritään instrumentalisoimaan tilanne, joka maassa vallitsee. Ei Venezuelan kansa tule antamaan periksi. Ei se tule ruopamaan itsenäisyydestä riippumattomuudesta no niin, ja ei se tällaiseen suostu. Thank you. Situation in Venezuela is an absolute tragedy. Venezuelan tilanne on kertakaikkinen tragedia. Sosialismi on tässä taustalla. Sosialismi johtaa aina katastrofiin. Absoluuttinen sosialismi on johtanut aina absoluuttiseen katastrofiin. Maan kansalaiset ovat järkyttävässä tilanteessa. Kriisi vain jatkuu jatkumistaan. Ainoa asia, joka tässä voi sanoa, joka voisi vielä pahentaa tilannetta, on se, että ulkopuolelta käsin hyvässä uskossa, mutta tyhmällä tavalla puututaan tilanteeseen. Ulkomaisten toimijoiden täytyy olla erittäin huolisia ja varovaisia sen osalta, kenen kanssa keskustelevat ja tekevät kauppaa sitten, kun Venezuelan kansa pääsee takaisin jaloilleen. Joo. Uh... Kiitoksia komission jäsen. Nyt on teidän aikanne vastata tähän keskusteluun. Olkaa hyvä. This has been a very... Tämä on ollut erittäin hyödyllinen ja mielekäs keskustelu. Haluan kiittää arvoisia parlamentin jäseniä heidän puheenvuoroistaan. EUn Venezuelan politiikka tulee jatkumaan niin, että sekä painostetaan että avataan poliittisia väyliä, joiden kautta pystymme myötävaikuttamaan rauhanomaisen demokraattisen ratkaisun löytymiseen. Me jatkossakin me teemme yhteistyötä alueen maiden kanssa ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa, esimerkiksi kansainvälisen kontaktiryhmän kautta. Tulemme käyttämään kaikki välineet hyväksemme, jotta voimme auttaa maata kohti rauhanomaiseen neuvoteltuun ratkaisuun. Tietystikin venezuelaiset sekä Venezuelassa että ulkomailla jatkossakin ovat meidän tärkein huomion kohteemme. Jatkossakin pyrimme vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Lopuksi haluaisin jälleen kerran todeta, kuinka paljon arvostan parlamentin roolia, kun tämä tärkeä aihe halutaan pitää kansainvälisen agendan päällimmäisenä asiana. Kiitos jälleen kerran. I understand. Kiitoksia käsittääkseni. Yksi kollega pyysi puheenvuoroa menettelyselmän puhujalistaa, mutta minulle kerrottiin, että hän pyysi puheenvuoroa liian myöhään, sitten kun menettely oli jo alkanut ja luettelu oli jo suljettu ja kollegani ei nähnyt teitä. Pyydän anteeksi, mutta en oikeastaan voi tehdä asialle nyt enää mitään. All of them. And I wrote down Voisitteko puhua mikrofoniin? Minä nyt teen poikkeuksen ja saatte yhden minuutin puheaikaa, olkaa hyvä. You don't want the one minute? Te ette halua tätä minuutin puheenvuoroa. Meitä loppuu joka tapauksessa aika, joten pyydän anteeksi. Kiitos jälleen kerran kollegoille. Sääntö on se, että puheenvuoroa kun pyytää, sen voi saada, mutta sitten kun puhujalista on jo käynnissä, sitten ei enää voi pyytää puheenvuoroa, joten kollega oli aivan oikeassa, kun tätä puheenvuoropyyntöä ei hyväksytty, Enkä minä edes nähnyt teidän pyyntöänne. Pyydän anteeksi, mutta teillä on nyt kuitenkin minuuttia aikaa. I'm sure you can speak even. No, kyllä te voitte varmaan puhua ilman paperiakin. I said that, eh, yo sé que Venezuela vivía un... Tiedän, että Venezuelassa on eletty pimeä vaihe, että tämä tiedettiin jo. Siellä on ollut hirveä mm, humanitaarinen kriisi, mutta nyt tämä pimeys ei ole ainoastaan vertauskuvallinen, vaan siellä on todella eh, pimeää ja lapset kuolevat sairaaloissa. Siellä ei ole valoa eikä vettä ja on nähty, että poltetaan rajoilla näitä korma-autoja, joissa on lääkkeitä, vaikka ihmiset niitä tarvitsevat ja myös mm, elintarvikeita, vaikka ihmisillä on nälkä. Ja mm, Maduro vain nauraskelee meidän kontaktiryhmällemme. Tämä on ollut jo vuosikausia ja kuukausia näin. Ei Euroopan unioni puhua näin yleisesti ottaen vapaista vaaleista, vaan pitää puhua Guaidon kanssa ja pitää päättää, mitä tehdään, sillä Maduro ei missään vaiheessa tule pitämään vapaita vaaleja. Haluaisin vain sanoa Venezuelan kansalle. Sama sääntö pätee kaikkiin. Yksi minuutti korkeintaan. Jälleen kerran, muistakaa mitä minä sanoin, sanoin säännöistä, jotka liittyvät menettelymän puhjalistaa. Ei minulla ole muita vaihtoehtoja. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan seuraavassa täysistunnossa. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyse on Fatigan mietinnöstä. Ulkosuhdehallinnon toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EUn strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EUn vastaisen propagandan torjumiseksi. Edustaja Fotiga, olkaa hyvä. President, Commissioner. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen kollegat. On etuoikeus saada esitellä suosituksia neuvostolle ja korkea, korkealle edustajalle, varapuheenjohtajalle nyt kaksi vuotta tärkeän EU-Stratcom-raportin laatimisen jälkeen, jolla halutaan torjua kolmansien osapuolten levittämää eu vastaista propagandaa. Olen ollut myös toisessa mietinnöissä EPPn edustaja. Ensimmäinen raportti hyväksyttiin marraskuussa 2016. Se oli jaettu kahteen osaan ja siinä puhuttiin merkittävistä toimijoista. Tässä vihamielisessä EU-hun kohdistuvasta, kohdistuvassa propagandassa kyseessä oli valtiollinen toimija Venäjä ja myös radikalisoituneet islamilaiset järjestöt, kuten ISIS. Tällä kertaa pyrimme rakentamaan tämän raportin uudella tavalla. Tässä on ollut mukana työssä myös merkittävien Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien edustajat. Olemme käyneet raportissa nyt läpi vuoden 2018 tilannetta ja katsoneet hybridisodankäyntiä käyntiä ja korostamme sitä, kuinka välttämätöntä on välttää sensuuria, kun torjutaan propagandaa, disinformaatiota, jota EU ja sen jäsenvaltiot kohtaavat. Korostamme myös laadukkaan journalismin merkitystä siinä, kun ylläpidetään mielipiteen, ilmaisun ja median vapautta. Ja tuomme esille myös sen, että voidaan toimia lainsäädäntökeinoin sekä EU-tasolla että kansainvälisesti. Ja viitataan myös siihen, että humanitaarisen oikeuden keinoin